<coughs> Otwieram nasze posiedzenie. <coughs> Hyvää huomenta kaikille. Haluaisin aloittaa nyt välittömästi kokouksemme. Vielä uudemman kerran hyvää huomenta kaikille. Ensiksikin muutama tiedotus tai ilmoitus ennen kuin siirrymme äänestämään, mitä tulee luonnokseen. Meillä on siellä pieni muutos tulossa. Kohta numero neljä. Kasvintuhojen vastaiset suojatoimenpiteet. Siirrymme sen seuraavaan valiokunnan kokouksemme 26. huhtikuuta tiistaina. Rova ja esittelijä on nimenomaan pyytänyt tätä. Hän on Englannissa tällä hetkellä, eikä siis voi olla kanssamme. Varmasti voimme hyväksyä tämän hänen lykkäyspyyntönsä. Mitä tulee sitten esityslistaan, niin kuin aina, te olette saaneet sen jo sähköisesti sähköpostissanne ja kieli järjestelystä 20 kieltä. Ja mitä tulee eri edellisten pöytäkirjojen hyväksymisestä 22. ja 23. helmikuuta ja 7. maalikuuta ne ovat siis hyväksyttyjä. Näin ollen voimme siirtyä sitten äänestykseen kohdasta 5. Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa. hoidossa. Esittelijä on äh, edustaja Huitema. Sen jälkeen, kun olimme keskustelleet tästä valiokunnassa, niin oli 312 tarkistusta alkuperäiseen tekstiin. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka tärkeää innovaatio ja talouskehitys on tällä hetkellä, kuinka paljon tämä teema synnyttää mielenkiintoa ja miten se vaikuttaa myös tilojen käyttämiseen ja koko maataloussektorin kokonaisuudessaan. Tämä on sektori, joka tarvitsee, modernisointia jatkossa, jotta se voi sopeutua uusiin taloudellisiin innovointiin. Haluan tässä vaiheessa jo kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä koska he ovat neuvotelleet näistä, näistä lukuisista transaktiotarkistuksista, jotka pyrimme nyt äänestämään mahdollisimman nopeasti. Annan nyt tässä vaiheessa puheenvuoron esittelijälle. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä ja varjoesittelijöitä hedelmällisestä yhteistyöstä. Onnistuimme niputtamaan paljon tarkistuksia kompromisseiksi äänestyksen sujuvoittamiseksi ja meillä on erittäin tiivis teksti. Mietintö keskittyy innovointiin ja uusiin oivalluksiin, joilla parantaa maataloutta ja myöskin parantaa ympäristövaikutusta ja eläinten hyvinvointia. Paljon kiitoksia yhteistyöstä. Toivottavasti saamme laajan enemmistön. Tak też sądzimy. W takim razie przechodzimy do... Kiitos paljon, näin mekin toivomme. No niin, nyt siirrymme välittömästi äänestykseen, jos vain sopii kaikille. Tarkistus 100, numero 102 puolesta vastaan. Hylätty. Seuraavaksi numero 98 puolesta. Puheenjohtaja korjaa. Seuraavaksi käsittelemme tarkistuksen 101 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Otwieram głosowanie. Nyt kompromissi A, sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Przyjęty. Przechodzimy do kompromisu. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi B. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 118 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 120 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti 120. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 18 vastaan yksi tyhjää. Toistamme tämän äänestyksen, koska Rova McInnes ei ehtinyt äänestämään. Eli siis tarkistus 120. Äänestämme uudestaan vai ei? Eikö? Ei. Se on siis hylätty. Ei tarvinnut uudestaan äänestää. Jos te olisitte olleet puolesta, niin ei se mitään olisi muuttanut ei tässä lähetä mihinkään poikkeusten linjalle. No niin, seuraavaksi 122 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi C, äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 124 Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi R. Äänestys alkaa. Suranje. Se äänestys päättyy. Hyväksytty. 11. To Seuraavaksi numero 11 Enviltä äänet puolesta hyväksytty. Sarkistukset 132 ja 133 puolesta. Edustaja Des 132 ja 133 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 136 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 137 puolesta vastaan. Hylätty. 139 puolesta hyväksytty. 140 puolesta. Kiitos. Vastaan. Hylätty. 142 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 141 puolesta. Hyväksytty. 144 puolesta. Vastaan hylätty. 145 puolesta hyväksytty. 146 puolesta vastaan hylätty. 147 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Kiitos. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 148 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 151 puolesta vastaan hylätty. 152 puolesta vastaan hylätty. 153 puolesta hyväksytty. Sitten kompromissi B-äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 164 puolesta. Hyväksytty. Seuraavaksi Envi 24 puolesta vastaan. Hylätty. Satakuusikymmentäkuusi puolesta. Hyväksytty. 167 identtinen. Eli siirrymme 100, numeron 168. Tarkistus 170 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 172 puolesta vastaan tarkistamme sähköisesti numeron 172, uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 174 puolesta hyväksytty. 175 puolesta hyväksytty. 179 puolesta vastaan hylätty. 180 puolesta hyväksytty. 182 puolesta hyväksytty. 183 puolesta hyväksytty. Kompromissi ei äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F. Äänestys päät alkaa. Yes, okei. Okay. E, zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. En vi- viisi puolesta hyväksytty. 188 puolesta vastaan hylätty. 189 puolesta. five, yes. Kto jest za poprawką 195? Kto jest za? Eli 195 puolesta vastaan hylätty. 189 puolesta. Janus, äänestäpäs nyt. Vastaan. Hylätty.

197 puolesta vastaan hylätty. 198 puolesta vastaan hylätty. 200 puolesta vastaan hylätty. 199 puolesta vastaan hylätty. 202 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta hyväksytty. Toinen osa puolesta hyväksytty. 203 puolesta hyväksytty. 201 puolesta hyväksytty. 204 puolesta vastaan hylätty. 205 puolesta hyväksytty. 206 puolesta vastaan hylätty. 207 puolesta vastaan hylätty. 208 puolesta hyväksytty. 209 puolesta hyväksytty. 210 hyl- pois. 210. 210 puolesta hyväksytty. 212 puolesta vastaan hylätty. 213 puolesta vastaan. Tarkistamme numeron 213. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi G-äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 221. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 226 puolesta vastaan hylätty. 227 puolesta hyväksytty. 228 puolesta hyväksytty. 229 puolesta hyväksytty. 230 puolesta vastaan hylätty. 231 puolesta hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 259 puolesta. Hyväksytty. 258 ja 261 äänet puolesta vastaan hylätty molemmat.

265 puolesta hyväksytty. 267 puolesta vastaan hylätty. 268 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme numeron 268. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 273 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. 273. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 270 puolesta. Hyväksytty. 271 puolesta. Hyväksytty. 272 puolesta vastaan. Tarkistamme. Numeron 272 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 274 puolesta vastaan hylätty. 275 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta hyväksytty. Toinen osa puolesta hyväksytty. 277 puolesta hyväksytty. 280 puolesta vastaan hylätty. 278 puolesta vastaan hylätty. 279 puolesta hyväksytty. Kompromissi K. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus Envi numero 10 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 288 ja 289 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti 288 ja 289. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylättyjä kumpainenkin. 287 puolesta hyväksytty. 294 puolesta vastaan hylätty. 293 puolesta vastaan hylätty. 290 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta hyväksytty, toinen osa puolesta hyväksytty. 291 puolesta vastaan hylätty. 292 puolesta hyväksytty. Envi 13 ensimmäinen osa puolesta, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, hylätty. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Zamykam, zamykam Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 303, 304 hyväksytty. 307 puolesta vastaan hylätty. 309 puolesta vastaan hylätty. 306 puolesta hyväksytty. 305 puolesta hyväksytty. 308 puolesta vastaan hylätty. 311 puolesta vastaan hylätty. 312 puolesta hyväksytty. 101 za. Johdanto-osan tarkistukset yksi puolesta hyväksytty. kaksi ja kolme puolesta. Hyväksytty. 4 za. Johdanto-osan viite numero neljä puolesta hyväksytty. viisi puolesta Hyväksytty. Kuusi puolesta. Hyväksytty. Głosowanie Kompromissi M. Äänestys alkaa. <clears throat> Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. 13 ja 14 identtisinä puolesta vastaan hylättyjä. Neljätoista ja 16 yhdessä puolesta hyväksytty. 19 puolesta. Tarkistamme ensin tarkistukset numero 18 ja 16. 18 ja 16 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kumpikin. Numero 19 puolesta vastaan. Hylätty. 20 puolesta. Hyväksytty. 21 puolesta. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Hylätty. 24 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta hyväksytty. 28 puolesta vastaan hylätty. 26 ja 3, 27 ja 32 identtisinä puolesta vastaan hylätty. 33 ja 31 identtisinä puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta hyväksytty. 35 puolesta hyväksytty. 36 ja 37 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 36 ja 37 uudestaan sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta hyväksytty. Kompromissi ennä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksy. Tarkistus 64 puolesta. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Hylätty. 67 puolesta hyväksytty. 69 puolesta, hyväksytty. 70 puolesta, vastaan, hylätty. 71 puolesta, vastaan, hylätty. Kompromissi P. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 72, anteeksi 80, korjaa puheenjohtaja, tarkistus 80 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus numero 80, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 81 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi Q. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 90. Äänet puolesta. Hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Hylätty. yhdeksän ja kahdeksan identtisinä yhdessä. Puolesta vastaan hylätty. No, tarkistamme. Kuitenkin. 89, 88, 90, 92. Yeah. Äänestys päättyy. Hylätty. 94 puolesta vastaan hylätty. 97 puolesta vastaan hylätty. Näin voimme äänestää kokonaan tästä päätöslauselman luonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Näin ollen olemme saaneet äänestyksen hyvissä ajoin päätettyä. Onnittelut esittelijälle ja kaikille tiimissä työskennelleille. Haluan tietää, josko esittelijä haluaa sanoa muutaman sanan vielä. Haluatko Jan käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Very glad for the... Olen hyvin tyytyväinen siitä laajasta tuesta, jota mietintä sai taakseen. Tämä vain osoittaa, kuinka tärkeästä aiheesta on kyse. Kiitos. Ważne to jest na pewno, ale trudne też. No hyvä, se on ihan varmaa, mutta joskus on vaikea päästä ihan loppuun asti hyvin. Siirrymme sitten esityslistan kohtaan kuusi keskustelu. Agrivaliokunnan matkasta Alankomaihin 29.31. maaliskuuta tänä vuonna. Kuten varmasti jotkut teistä jo tietävät, meidän valiokuntamme edustajat pääsiäisen jälkeen menivät Alankomaihin. Ja minulla oli onni olla mukana ja johtaa tätä valtuuskuntaa. Meidän piti analysoida innovaatiota, nimenomaan tätä, josta juuri äänestimme, mutta oli kyse myös eläinten hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä. Me myös totesimme, kuinka on ryhdytty uusiin toimiin. Nimenomaan kun on, on lähdetty louhimaan fosfaattia, jota voitaisiin uudelleen käyttää niin sanottu kiertotalous käytännössä, jonka itse näemme omin silmin. Kuten te tiedätte, edustaja Huitema oli järjestämässä tätä valtuuskuntamatkaa. Ja ihan hetken päästä annan hänelle puheenvuoron. Meidän täytyy tähän päätöslausema luonnokseen saada kaikki tarpeellinen sisältö ja sihteeristö rupeaa sitä muokkaamaan, mutta nyt haluan antaa puheenvuoron edustaja Huitamalle, jotta hän voi kertoa meille enemmän asiasta. And also... Kiitos puheenjohtaja. Ja paljon kiitoksia kollegat, että otitte osaa Hollannin matkaa. Täältä jollekin oli aika mahdotonta tulla, koska tämä oli juuri pääseensä jälkeen, mutta ne, jotka paikalle tulivat, kiitoksia teille. Missio päämäärä oli osoittaa käytännössä se, mistä äänestettiin, eli tämä innovaatiomietintö ja sen uudet oivallukset. Maat talouden sektori, itäiset varmit, ka- kasvi, viljely, maitotalous. Me olimme tiloilla, jotka olivat ottaneet käyttöön uusia ideoita ja uutta teknologiaa lisätäkseen kilpailukykyä tai parantaakseen eläinten hyvinvointia tai ympäristövaikutuksia. Ensiksi vierailimme yrityksessä – joka oli erikoistunut integroituneet sen tuholaisten torjuntaan, tai he puhuvat pikemminkin kasvinsuojelusta. He korvaavat torjunta-aineet esimerkiksi hyönteisillä tai muilla luonnollisilla prosesseilla ja mikroorganismeilla vähentääkseen kasvinsuojeluaineiden käyttöä, mutta he sanovat, että he sanovat, että tämä on integroitua sadonsuojelua, koska mikroorganismien ja hyönteisten avulla he haluavat vähentää myöskin lannoitteen käyttöä ja haluavat käyttää enemmän peräistä lannoitetta. Ja pyritään siihen, että mikroorganismit muuttavat lannan puhtaaksi mineraaleiksi, hivenaineiksi, joita kasvit voivat hyödyntää paremmin. Se oli hyvä esimerkki siitä, että ollaan luonnon kumppaneita. Ja tämä on innovointia. Seuraavana päivänä vierailemme täsmäviljelytiloilla. Siellä oli esimerkiksi lypsyrobotteja, ruokintarobotteja, toimintamittausta ja lennäkeiden ja GPSien käyttämistä ja myöskin koneita, joilla maata voidaan työstää ihan sentin tarkkuudella. Tämä on tärkeää, koska voimme vähentää veden käyttöä, lannoitteiden käyttöä, ja myöskin kasvisoluaineiden käyttöä, koska tietää tarkkaan mitä eläin tai kasvi tarvitsee ennen kuin esimerkiksi ne sairastuvat tai jotain tällaista. Ja sitten kiinnostava osa, kävimme kahdella tilalla, jotka erikoistuivat uusiin eläimien kannalta parempiin tiloihin. Ja niissä pyrittiin vähennettiin myöskin antibioottien käyttöä. Me kävimme sekä siipikarja että maitotilalla. Ja kuten puheenjohtaja mainitsi, me kävimme myöskin laitoksessa, jossa prosessoitiin lannotetta kiertotalouden hengessä nitraattidirektiivin vuoksi ei voi käyttää enempää kuin 170 kiloa nitraatteja eläinlannotteesta per hehtaari. Loput ravinteet täytyy ostaa mineraalilannoitteena. Tämä on kummallista, jotka joskus viljelijät haluavat eroa sitten eläinlannasta ja ostavat mineraalia. Nyt tarkoituksena on puhdistaa lantaa. Nyt sitä voidaan käyttää mineraalilannoitteena. Ja nyt äh, tämä lannoite säädöstä muuttuu ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että me voimme käyttää, puhua niiden teknologioiden puolesta, joissa voidaan käyttää enemmän ja lantaa mineraalituotantoon. Koska kedonlannoitteiden käytöllä on isot ympäristövaikutukset, ovat fosfaattien ne vaikuttavat myöskin kasvihuonekaasupäästöihin. Meillä on myös verkostotapaaminen maatalousministerimme kanssa Tapasimme Hollannin maatalouden edustajia. Oli oikein mukavaa. Oli Maurits Hälsissä sellainen kävely, lounas, liikkuva lounas. Näimme hollantilaisia Flanderin maalauksia, ja maalauksia. Meillä sekä muodollisia että epämuodollisia keskusteluja maatalousministerin kanssa. Ja hän on ja maan edustaja tällä hetkellä. Jos on kysymyksiä, esittää Käyttäkää niitä nyt ja minä ja toimistomme ovat aina avoimia kysymyksille mission suhteen. Kiitos. Bardzo dziękuję. Jako druga zabierze głos pani... Kiitos. Edustaja Schreier. Voorzitter, het was een eh, prachtig werkbezoek aan... Kiitos, puheenjohtaja. Tämä virkamatka Alankomaihin onnistui hienosti. Ja kaikki näkemämme oli kaunista. Mutta esittäisin vielä kysymyksen. Puhuimme innovoinnista, Alankomaissa maito tai meiriala joutuu nyt taistelemaan maatalouskriisin kanssa, hintojen kanssa. Ja asia on laajasti esillä Alankomaissa. hedelmä, vihannes ja maitoala odottavat todella EUlta ongelman ratkaisua. Mutta Alankomaiden edustajana tässä parlamentissa haluaisin kysyä, Miten tämä kaikki toimii? Siis edustus toimii parlamentissa. No joka tapauksessa matka onnistui hyvin. Pani poseł Aguilera. Edustaja Gilera. Gracias, presidente. Eh, yo quería... Kiitos, puheenjohtaja. Minä halusin vain osallistua tähän valiokuntamatkan kiitoksiin. <clears throat> Minusta se oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Minä itse opin hyvin paljon maanviljelyksestä täsmällisiä tietoja. Myös innovaatio oli mielenkiintoista. Alankomaissa maanviljely on aina ollut hyvin edistyksellinen, nykyaikainen ja kilpailukykyinen. Sen takia <clears throat> minusta mielestäni tämä matkaohjelma oli erittäin hyvin linjattu. Me on, opimme todella paljon. Suuret onnittelut edustaja Huitemalle. Kaikki oli loistavasti järjestetty. Kiitän myös muita hollantilaisia <clears throat> kollegoja, jotka osallistuivat tämän matkan järjestämiseen, joka oli todella miellyttävää. Se oli todella oppimatka ja näin ollen voimme varmasti hyvin hyväksyä päätös, me myös, pystimme myös hyväksymään päätöslauselman. Ja meillä oli, me pääsimme tavoitteisiin, jotka olimme itsellään ottaneet tässä valiokunnassa. Kiitos paljon vielä. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin minä itse voisin kommentoida osallistujana. Se oli hyvin intensiivinen vierailuohjelma. Meille puhuttiin innovaatiosta ja täsmämaanviljelyksestä. Kun puhumme innovaatiosta käsitteenä, niin silloinhan usein ajatellaan tai viitataan meidän maanviljelijöihin ja miten pitäisi asianmukaisesti käyttää niitä välineitä, joita on käytössämme, jotta voimme uudistaa maankäyttöä ja maankäytön hyödyntämistä. Se on erittäin tärkeää ottaa huomioon, eli että me missään nimessä lähde tuhoamaan maaperää. Ehkä te tiedättekin, että Hollanti on jo horisontaalisesti integroinut tämän kaiken. Siinä se tarkoittaa sitä, että maanviljelijät eri jalostus- ja markkinointivaiheissa öö, öö, siis te tiedätte, että jossain kohtaa päättyy maanviljelytyö ja sitten alkaa markkinointi. Tarkoitan tällä sitä, että maanviljelijät voivat käyttää näitä lisätuloja, joita tämä elintarvikeketju heille tuo. Se on erittäin tärkeä seikka, jota voitaisiin hyödyntää muilla sektoreilla muissa maissa. Meillä oli myös tietysti jalostusteollisuuden edustajia mukana yritysmaailmasta, ministeriöistä oli osallistuja taas tällä matkalla ja ei saa unohtaa niitä huikeita maisemia ja paikkoja, joissa vierailimme. Te, teillähän on maanviljelijöitä itsellänne. Teidän pitäisi ehkä, olisi tietysti ehkä hyvä tavata ehkä enemmän maanviljelijöitä kuin itse yritysmaailman ihmisiä. Meidän täytyy muistaa jatkuvasti, että, että ministeri on vastuu ja meidän täytyy muistaa, että hän on vastuussa myös neuvostosta nyt tänä puolivuotiskautena. Ja jos lähdetään eh, tehomaanviljelyyn, niin silloin täytyy myös muistaa, missä tilassa on eh, maitotuotteiden, meirituotteiden markkinatilanne. Me pyrimme myös kiinnittää huomiotamme muihin vähemmän muodollisiin kysymyksiin, esimerkiksi pitää yhteyttä yliopistoihmisiin. Sen takia me kuuntelimme myös akateemisia yliopistollisia esitelmiä ja esityksiä vierailumme aikana. Oli erittäin mielenkiintoista, että pystyimme hyödyntämään näitä tiedon ja akateemisen maailman edistymisaskeleita siinä mielessä, että niitä pystyttiin hyödyntämään maataloudessa. Haluaisin samalla kiittää eh, Rova Guillera tässä minun vieressäni, koska nythän on tulossa uusia haasteita, koska seuraava vierailumatka suuntautuu Espanjaan, jonka Rova Giliera tulee järjestämään. Silloin näemme, tulemme näkemään toisen tyyppistä maanviljelyä, ihan loogisesti tietysti. Ja haluan myös antaa puheenvuoron edustaja Dorfmanille, joka osallistui myös matkaan. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Minäkin haluan tässä kiittää alankomalaiskollegoja kollegoja siitä, että matka järjestettiin niin hienosti. Yksi asia tässä juolahti mieleen matkan aikana. Siellähän käsiteltiin kovasti innovointia ja meillä on lainsäädäntö, joka usein toimii innovointia vastaan. Kävimme yrityksessä, joka kehitti biopohjaisia innovatiivisia kasvinsuoja-aineita, joissa käytettiin lantaa lähtöaineena. Ja siellä tuli selväksi, että lainsäädäntömme vaikeuttaa yrityksen työtä, koska tietyn bakteerin tai sienen tunnustaminen tällaisissa tuotteissa on hankalaa ja jos tuotteita kehitetään, saattaa kestää vuosia ennen kuin tällaisen tunnusta, tunnustuksen saa. Ja silloin todella kun pyritään saamaan nämä ravinteet käyttöön, lainsäädäntö on hankalaa ja joudutaan jopa tilanteeseen, jossa fosfaatteja ja muita mineraaleja tuodaan Eurooppaan. Tämä on absurdia. Meidän pitäisi saada lainsäädäntöämme hieman ystävällisempään suuntaan. Przyjmujemy, panie pośle, tą sugestię. W takim razie jeszcze jedno. No-, no niin, nyt otamme, me kirjaamme ylös nämä ehdotukset. Suurin osa Wageningen yliopiston edustajista tulevat Tule osa, osallistumaan asiantuntijoina tähän kuulemistilaisuuteen, jonka tulemme järjestämään. <clears throat> Eli tässä oli sitten näköjään kaikki, joka liittyi tähän erittäin onnistuneeseen valiokuntamatkaan Alankomaiden puheenjohtajakaudella ja hetkellä, jolloin on aika vaikeata elää. Mehän tiedämme, että jatkuvasti tulee valituksia maanviljelijöiltä ja se on tavallaan ihan oikeutettua, koska he elävät hyvin vaikeita aikoja. Mutta meillä oli kuitenkin riittävästi aikaa kokoontua ö, eri edustajien kanssa. Ja voinemme näin ollen sanoa, että tilanne on todella niin tiukka, että muiden valiokuntien edustajat haluavat kysyä meiltä, että mikä on maanviljelijöiden maanviljelyksen todellinen tilanne. <clears throat> Eli to, muista valiokunnista ö, tulee muita meppejä kyselemään meiltä näistä asioista, joten meidän täytyy olla varsin tietoisia ja hyvin valmistautuneita tähän, koska meille on tulossa erittäin suuria haasteita, suuren mittaluokan haasteita unioni <clears throat> ei voi jättää maanveljoita oman onnensa nojaan. Ja sanoisinpa vielä tämän lisäksi, että tämä tendenssi vain öö, pahenee maailmanlaajuisesti, kun me ajattelemme tarjontaa ja kysyntää, jos ajattelemme esimerkiksi tarjontan, tarjonnan tilannetta Argentiinassa tai Australiassa – ja tuo noissa maissa, noiden maiden tilanne on vaikeuttanut tilannetta myös muissa maissa. No niin, Anteeksi, ennen kuin siirrymme kohtaan numero seitsemän, haluaisin kertoa teille, että mietintöluonnos ei ollut valmiina, mutta meillä on se kuitenkin täällä tästä valiokuntamatkasta, eli teillä on se saatavilla, jos te haluatte. No niin, tämän sanottua, niin voimme sitten siirtyä kohtaan numero seitsemän, Aha, edustaja Huittema haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Uh, Puheenjohtaja, unohdimme kiittää sihteeristöä ja avustajia, jotka järjestivät koko matkan. On iso työ tehdä vierailusta näin sujuva ja käydä niin monella tilalla näin lyhyessä ajassa. Paljon kiitoksia sihteeristölle ja avustajille. Bardzo dziękuję e, i że uzupełnił pan to. Paljon kiitoksia. Kiitos. Toivottavasti sihteeristön läsnä, läsnä sihteeristö antaa anteeksi, etten maininnut kaikkia, kaikkia läsnä olleita. No niin, edustaja Jar on täällä jo vähän liikuskellut hermostuneesti tuolillaan, joten varmasti voimme antaa hänelle nyt puheenvuoron kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, tärkeästä ongelmasta. Meidän lausunto luonnoksemme valmistelemisesta. Eli siis kun on kyse monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmisteluudesta ja Jaar. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, aihe on hyvin tärkeä. Tärkeys ei ehkä näy tämän tekstin pituudessa, mutta tässä on kyse monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 vaalien jälkeisestä tarkistamisesta ja politiikan muotoilusta. Ja politiikkaanhan tarvitaan myös varoja, rahaa. Mietintö on tärkeä näillä hankalina aikoina. Meillähän on aina uusia haasteita EUn näkökulmasta. Keskustelua budjetista käydään jatkuvasti. Lähden liikkeelle aikataulusta, jotta saatte hieman kuvaa siitä, missä mennään. Olen hyvin kiitollinen varjoesittelijöille. 21.3. meillä oli jo ensimmäinen varjokokous, jossa katsottiin näitä päälinjoja ajallisesti. On erittäin hyvä, jos suuret linjat saadaan selville mahdollisimman nopeasti. Silloin tämä voi vaikuttaa johonkin budjettivaliokunnassa ja haluan kiittää varjostelleet siitä, että he ovat strategiasta yhtä mieltä. Ei hyödytä mitään, että viime tipassa yritämme maatalousvaliokunnasta syöttää ajatuksia budjettivaliokuntaan, vaan yhteyksissä pitää olla sinne jo aikaisemmin ja siksi tämä 21. päivän kokous oli hyvin tärkeä. Tarkistusten määräaika on 29.4. kello 12 ja 12.5. Strasbourgissa järjestetään seuraava varjokokous 6.6. ensimmäinen äänestys 16.6. sitten valiokuntaäänestys ja sitten heinäkuussa täysistuntoäänestys. Ensimmäisessä varjo, e-, varjoistelijoiden kokouksessa kuultiin ensimmäisen ensimmäisiä kantoja ja sovimme tekstin pääsuunnasta. asioista, joissa oltiin yksimielisiä. Tässä puhutaan nyt siis talousarviosta. Kaikesta ei voida puhua, mutta pidämme ja pysymme aiheessa. Jatkamme budjettikeskustelua. Meillä on siis vain viisi sivua käytettävissämme ja tässä pitää tehdä selväksi budjettivaliokunnan kollegoille, mistä on kyse. Tietyistä asioista on luovuttava. Sitten tässä ollaan vakauttamassa talousarviota. Maatalousalalla on täysin uusia haasteita – valitettavasti ei sinänsä uusia, vaan hyvin pitkäaikaisia, esimerkiksi hinnan laskuun liittyviä ongelmia. Ja jotkut alat ovat todella näivittymässä. Haluaisimme siis vakautta maatalousalalle. Maatalousta ja maatalouspolitiikka harjoitetaan aina monivuotisesti ja siksi budjetti on turvattava, mutta kiinnitimme huomiota siihen, varsin kuitenkin aika kiltein sanakääntein, että jos EU ja Euroopan parlamentti asettaa lisää vaatimuksia, lisää yhteiskunnallisia vaatimuksia, silloin on puhuttava määrärahojen korottamisesta. Tämä oli tällainen aikainen varoitus siitä, että ei voida aina esittää vain uusia vaatimuksia, vaan on myös katsottava sitten budjettia sen mukaisesti. Ja vakauttamista todella tarvitaan. Olen tavannut budjettivaliokunnan esittelijän Olbrichtin kertaalleen no miten tämä nyt sanoisin, jotta voisimme välittää siis mielikuviamme valiokunnastamme heille. Ja tärkeintä tässä todella on, että pidetään kiinni monivuotisesta rahoituskehyksestä. Sitä ei saada määrärahojen osalta laskea. Ja myös muille merkittäville aloille on annettava tarpeelliset määrärahat, jotta EU voi toteuttaa oikeudellisia velvoitteitaan. Sitten otsakeen kaksi suorat tulotuet, ne on pidettävä ennallaan, jotta voidaan vakauttaa viljelijöiden tilannetta. Eli maksuja ei saa leikata. Ja totean vielä kerran, että on pantava merkille, että lukkoon lyöty yläraja, joka meille on YMPn puitteissa annettu, on sellainen, että siinä liikkumavara on entistä pienempi. Pyytäisin tässä apua kollegoilta. Me teemme valiokuntien kollegoille selväksi sen, että tässä taustalla edelleen piilee vanha käsitys 15 parinkymmenen vuoden takaa. Maatalousbudjettiin saatiin helposti lisää miljardi tai pari uusiin kysymyksiin. Budjetista siirrettiin varoja puolelta toiselle, mutta nämä ajat ovat nyt ohi. Tässä katsotaan pikemminkin tarpeita No, talousarvio on suhteellisen oikeudenmukainen, mutta suuria reservejä ja varauksia siinä ei enää ole. Ja siksi meillä onkin se ongelma, että koska uusia haasteita riittää, budjetti on hankala. Hinta, riskit, tietyt riskit eläinten ja kasvien terveyteen liittyen ja myös muut mahdolliset kysymykset, jotka saattavat rasittaa budjettia. Tuolloin reservit käytetään hyvin nopeasti loppuun. Nyt tämän halusin tuoda esiin budjettivaliokunnan kollegoille. Eli hätä, hätätoimenpiteisiin ei oikeastaan enää sitten jää rahaa. Tämä oikeastaan näkyy tässä mietinnön 19 kohdassa. Ja pyytäisin teitä todella jättämään tarkistuksia määräaikaan mennessä. Me olemme avoimia hyville rakentaville ehdotuksille. Toivottavasti ensimmäisen varjokokouksen tunnelma siirtyy myös seuraavaan kokoukseen. Varmasti saamme lausunnon valmiiksi ja olemme todella yhtä mieltä siitä, mikä tämän mietinnön ja lausunnon pääsuunnan tulee olla. Kiitos. Kiitos. Haluaisin kertoa teille seuraavan asian. Kolme viikkoa sitten minä olin budjettikomitean kuulemistilaisuudessa samasta aiheesta. Ja olin sitä mieltä, että, että oli parempi jatkaa sitä, vaikka oli kuitenkin selvää, että tullaan puhumaan maantal- maanviljelyksestä. Ja, ja totta kai silloin minä itse puheenjohtajana läsnä tai siellä oli tarkoitus eräällä, eräällä hetkellä, että tämän valiokunnan puheenjohtaja olisi läsnä. Ja muistan, että eräs asiantuntijoista tuolloin sanoi kuulemistilaisuudessa, että ö, yhteinen maatalouspolitiikka tulee muuttumaan, koska siitä tulee ikään kuin ö, lehmä, jota pitää lypsää jatkuvasti, jatkuvasti, loputtomasti ja tämähän tarkoittaa sitä, että näin käy myös EUn budjetille ja maatalousbudjetille, jos sitä vain jatketaan, jos sen lypsämistä vain jatketaan tauotta. Mutta minä tietysti suutuin suunnattomasti tästä vertauksesta. Ei ainoastaan, että annettiin tämä kuva, jolla kuvitettiin yhteistä maapalous, politiikkaa, mutta tämä asiantuntija sattui tulemaan omasta maastani. Powiedziałem tutaj, no ale proszę Państwa, no, no, no, no. Te varmasti voitte kuvitella, että halusin tietenkin kertoa valiokunnalle tästä pienestä välikohtauksesta tai tapahtumasta. Totta kai se olisi voinut sujua toisellakin tavalla sen jälkeen koko kokous ja kuuleminen muuttui paljon poliittispainotteisemmaksi, mutta meidän täytyy toteuttaa kuitenkin seuranta. Meidän täytyy seurata, miten näitä asioita käsitellään ylitse valiokuntien. Ja meidän täytyy saada maanviljelijämme tietoisiksi siitä, että näitä asioita käsitellään muuallakin kuin agrivaliokunnassa. Edustaja Tees. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että omassakin maassani on asiantuntijoiden kesken aika erilaisia mielipiteitä, mutta usein toistetaan argumenttia, joka nyt itsekin toistan. Jos kaikki julkiset menot laskettaisiin samalla tavalla – parlamentin eh, EU talousarviossa, niin se, menot olisivat vain prosenttiin. Argumentti, että rahaa käytetään liikaa, johtuu siitä, että laskelmia tehdään Brysselissä. Älkää unohtakaa, että aikaisemmin maatalouden osuus oli 87 prosenttia. Mutta meidän täytyy pitää huolta sitä, että miljoonat ihmiset saavat ruokaa ja nyt puhutaan enää prosenttiluokan kustannuksista. Tämä budjettiosuus on nyt 38 prosenttia. Tämähän on ihan minimi, jolla voidaan taata, että että nämä yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa. Tämä tarkoittaa, että kuluttajat ovat, pystyvät sitten saamaan halvempia tuotteita. Sen halusin sanoa maataloudesta. Kiitos, edustaja Meijer. Herzlichen Dank für äh, die Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Haluaisin onnitella lämpimästi Peter Jaaria tästä tasapainoisesta lausunnosta ja voin tukea tätä voimakkaasti. On hyvä, että tässä alussa puhutaan selkeästi yhdestä prosentista ja sanotaan, että jokainen EU-kansalainen käyttää 32 senttiä päivässä näihin laadukkaisiin elintarvikkeisiin, joita tuotetaan. Henkilökohtaisesti minulle on hyvin tärkeää, että pidämme kiinni kahden pilarin mallista – ja vaadimme, että maatalousbudjettia ei saa leikata. Sitä leikattiin jo viime kaudella. Ja pelivaraa ei enää budjetissa ole entiseen malliin. Kohta 11 on minulle tärkeä. On korostettava aina sitä, että maataloustukia todella tarvitaan – ne vaikuttavat suoraan viljelijöiden tukiin ja auttavat heitä pääsemään eroon ja näiden kriisien yli, joita he käyvät läpi. Tärkeää on myös kohta 17, että hylkäämme maatalouspolitiikan uudelleen kansallistamisen. Tämä on tärkeä, vaikka meistä tuntuukin joskus siltä, että yhteinen maatalouspolitiikka ei toimi oikealla tavalla. Sitä tulkitaan jäsenvaltioissa eri tavoin, mutta siitä huolimatta YMPstä on pidettävä kiinni. Ja meistä yksi tärkeimpiä kohtia aivan tässä lopussa on kohta 19 tai 19 kohdan loppu, jossa viitataan konkreettisiin tavoitteisiin ja oikeisiin toimiin, nykyinen YMP, joka on ollut käytössä vasta reilun vuoden, ei ole antanut selkeää käsitystä siitä, minkälaisiin viherryttämistoimiin maissa on lähdetty ja mitkä toimet ovat olleet tehokkaita, mitkä eivät. Joten tässä ei puhuta vielä sisällöstä, vaan vasta budjetista ja talousarviosta ja tarkistuksissa sitten voidaan keskustella laajasta YMPn toiminnasta siitä, miten rahat käytetään. Eli jos viljelijöille esitetään lisää haasteita, silloin tarvitaan myös entistä enemmän määrärahoja. Kiitos. Kiitos edustaja Senra. Obrigada, Presidente. E, o relator na sombra do meu grupo non está aquí, mas eu quixera... Ryhmämme varjo edustaja ei ole paikalla, mutta hän pitää minua esittelemään kantansa. Tässä luonnoksessa on mahdollisuuksia, joiden kanssa voimme olla samaa mieltä. meillä on maatalouden kriisi, mutta esittelijä puhuu aika arasti kriisin syistä. Ne tulevat markkinavetoisista reformeista. Ja kriisi on julkisten kysyntän ja tarjonnan yhteensovittamiskeinojen puutteen seurausta. Aina kaksi tavoitetta, sektorin vapauttaminen ja maatalousbudjetin leikkaaminen. Tämä ei iske viljelijöiden tuloihin. Komission tutkimukset osoittavat, että viljelijöiden tulot jatkuvasti laskevat ja tämä johtaa sitten lyhyen aikavälin epävakauteen ja hintavolatiliteetin kasvuun. Ter- alueiden kohdallisen kannalta meidän täytyy painottaa PK- yritysten pienten tilo, keskisuurten tilojen asemaa. Ja jos näin teemme, niin meidän täytyy mennä vielä pitämällä kriisin vastaamiseen. Ja meillä täytyy olla budjetti, joka on suht, oikeassa suhteessa kriisin kokoon. Täytyy myös puuttua Venäjän boikotin tulokseen seurauksiin. E, budjetin täytyy kyetä vastaamaan Venäjän boikotin seurauksiin. kohteen 16-18 välillä on ristiriita kuitenkin. Tarvitaan enemmän varoja maatalouskriisiin. Otsakessa kaksi. Łazon, bardzo proszę. Edustaja Luazo. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti tässä tekstissä ei mennä vielä pidemmälle useista aiheista. Ensinnäkin on kuuse 20 prosentin vähentämis- laskemisesta mm, YMPssä vuodesta 2010. Ja mielestäni olisi mielestäni tärkeää lisätä apua ihan likviditeetissä, koska Muuten meille syntyy dramaattisen, dramaattinen tilanne, kuten kaikki muut suurvallat, ajattelen tässä Yhdysvaltoja esityisesti, jotka ovat myös jo fiksanneet hintapolitiikkansa ja se kehittyy. Ja tämä liittyy myös TTIP-neuvotteluihin. Siihen liittyy myös karjatalous ja myös ympäristökysymykset, kansanterveyskysymykset. Ja kun puhutaan uudelleen kansallistamissa maataloustuissa, niin tässä tekstissä ei ole puhuttu tarpeeksi asiasta yhdessä komission kanssa, koska meillä on suunnattomat kilpailuvääristymät. Edustaja Rope. Noriu padėkoti kollega Jarui už parengtą dokumentą. Manau, kad jisai atspindi. Kitas. Mielestäni tämä asiakirja heijastaa päivän tilannetta. Esittäisin kuitenkin muutaman idean. Miksi maatalouden tukea pitäisi nostaa eikä vähentää? On ihan oikein sanottu, että meidän täytyy ruokkia 500 miljoonaa ihmistä, mutta maatalouden vaikutukset ulottuvat laajemmallekin. Minusta ei olisi hyvä vertailla näitä summia, että Eurooppa käyttää maatalouteen, täytyy tehdä vertailla sen suhteen, mi- miten viljelijät elävät, miten he pärjäävät suhteessa kaupunkiasukkaisiin. Esimerkiksi Liettuassa maatalouden työ, maaseudun työttömyysaste on kaksi kertaa niin, niin suuri kuin kaupungissa ja keskitulot pienemmät jos näitä 38 prosenttia tarkastelee, ja nämä ovat, meidän täytyy tehdä oikeita vertailuja ja muuttaa kohtaa neljä. Tätä tunnustaa, että maatalous saa rahaa, mutta tulokset eivät vastaa tarpeita. ehdottaisin, että selkeytäisimme kantaa suhteessa kriisiin ja Venäjän saartoon. Ei maatalous ole luonut niitä ongelmia, mitä on Krimin konfliktissa ja Venäjän konfliktin kanssa. Miksi maatalouden pitää maksaa tästä? Miksi Täs, tähän ei tätä rahaa yhteistä budjetista. Miksi maatalouden pitäisi kärsiä? Tästä mä olisin ollut osa yhteistä budjettia, niin ehkä muiden tahojen käyttäytyminenkin olisi vastuullisempaa. Täytyy todeta, että suorat maksut ovat alhaisempia uusissa maissa. ja tämä vaikuttaa näiden maiden kilpailukykyyn. Eli näiden tukien pitäisi olla samalla tasolla kaikissa maissa. Meidän pitäisi pyrkiä Euroopassa kaikki tekevät samaa vauhtia. Puheenjohtaja haluaa ilmeisesti keskeyttää. Bardzo dziękuję i tak pan mówił najdłużej po panu pośle. Loistavaa. Hyvä, on totta. Te puhuitte kaikista eniten edustaja Jaarin kanssa, Rova Gilera. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen ryhmäni ST-ryhmän varjoesittelijä tässä aiheessa. Halusin sanoa Jaarille, että tämä linja tässä asiakirjassa on oikea. Erityisesti siksi, että tässä puhutaan nyt rahoitus, monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta, ei YMPn uudistamisesta. Siis tässä katsotaan nyt todella rahoituskehystä. Nämä ovat eri kysymyksiä. Yleisesti ottaen tämä valittu linja on oikea, korrekti, koska tässä laissa muutoksessa ja tässä agrivaliokunnan lausunnossa, joka toivottavasti saa laajan enemmistön taakseen, jotta sillä myös on painoarvoa, kun monivuotista rahoituskehystä uudistetaan, niin ei saa siis unohtaa sitä tai joitakin kysymyksiä, eli että päästäänkö YMP, YMPn tavoitteisiin, Jotta niihin päästään, tarvitaan oikeanlainen talousarvio. Otsakesta kaksi pitää pitää kiinni asetuksen mukaisesti vuoteen 2020. Tämä on tärkeää. Ja tässä viitataan riskeihin Venäjän vientikiellon takia ja muiden asioiden, asioiden takia, joiden takia sitten saatettaisiin tarvita lisää määrärahoja. Tässä puhutaan hintavaihteluista ja muusta, mutta meillä pitää olla todella proaktiivinen lähestymistapa. Ei riitä, että olemme tässä puolustuskannalla, sanomme, että budjettiin ei saa koskea. Mutta yhä pitää, pitää käyttää maaseutualueiden hyväksi. Ne eivät saa tyhjentyä. Nämä rahat edistävät alueellista kohesiota, emme saa sallia väestökatoa maata, maaseutualueilla. Tätä kautta siis myös luodaan työpaikkoja. Jätämme joitakin tarkistuksia, herra Jaar, jossa halutaan korostaa maaseutualueiden merkitystä ja sitä, miten nämä määrärahat vaikuttavat näihin alueisiin ja kohesioon. Euroopassa on valtavia haasteita. Määrärahoja ei saa viedä pois. Mutta näitä rahoja ei käytetä pelkästään näille ammatissa toimiville, vaan ylipäätään kaikille osallistamiselle maaseutualueille, jotka tarvitsevat elinvoimaisuutta. Ja tarkistuksemme tulevat koskemaan näitä asioita. Kiitos. No hyvä on totta, että on joita ihmisiä, jotka, ihmiset ajattelevat toisella tavalla, että budjetti pitäisi tarkistaa vähän toisella tapaa. Edustaja Petir. Čestitam kolegi Jaru na odličnom strukturiranom... Onnittelisin Jaro, Jaro hyvästä ja hyvästä lausunnosta. Olen samaa mieltä. Meidän täytyy säilyttää yhteinen maatalousbudjetti tasollaan. Maatalous ruokkii ihmisiä. Maanviljelijät ylläpitävät maatalousalueita. Tilat luovat työpaikkoja muilla sektoreilla. Maatalous työllistää. maatalo, yksi maataloustyöpaikalla on seitsemän muuta työpaikkaa ja tämä on tärkeä tieto. Ja tämä auttaa meitä myös tiukemmin vaatimaan maatalousbudjetin tasoa yllä. Talouskriisi on iskenyt pahemmin maanviljelyyn kuin muihin sektoreihin. Siksi meidän täytyy tukea tällaisia tapauksia herra Jahdia ja tässäkin suhteessa minulla on lausuntoa varten ehdotus. Viljelijät kohtaavat köyhyyttä. Monet elävät köyhyysrajalla, jopa köyhyysrajan alapuolella. Ja pyytäisin valiokuntaa ehdottamaan jäsenvaltiossa vähimmäiseläkettä Kroatiassa meillä on 70 000 eläkkeellä olevaa viljelijää ja heidän keskimääräinen eläkkeensä on 35 euroa. Kuka elää 35 eurolla kuussa? Se on epäoikeudenmukaista, että yhteiskunta ei arvosta viljelijöiden osuutta panosta kaikkien meidän puolesta – viljelijät tekevät nälkäeläkkeellä. Se täytyy muuttaa. Pan poseł Kuzmuk, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja również e, Edustaja Kuźmuk. Chciałem e, podziękować panu Jarowi za, za tą kompleksową Varjoesittelijänä haluaisin kiittää edustaja Jaaria tästä lausunnosta, joka mielestäni on monimutkainen, jossa viitataan ymp ja kaikkiin käytössä oleviin keinoihin. Minä tiedä, mitä budjettivaliokunnassa tapahtuu, ja se kommentti, jonka kuulimme puheenjohtajalta tässä äskettäin, kun puhuttiin monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta ja siihen liittyvästä val- valmistelusta. Mitkä keinot meillä on ymp -hän? Niitä käytetään vähän niin kuin Trojan hevosta käytettiin ihan muihin tarkoitusperiin. Tämähän nyt on tullut selväksi niistä muotoiluista. Ja meidän täytyy muistaa siis, mikä, mistä on kyse tässä sisällössä. Ja meidän täytyy siis vahvistaa ja laajentaa. mutta päinvastoin on tapahtunut. Vähennystä on ta- todennut 75-78 prosenttia varoista. Sen takia pitää soveltaa ja ottaa käyttöön erilaisia toimenpiteitä YMPstä yhdessä esimerkiksi ilmastopolitiikan tavoitteiden ja keinojen kanssa. Tilanne kiristyy koko ajan maanviljelyksessä, ei ole mitään reserviä, varantoja joka kerta. Hintapolitiikka tulee yhä epävakaammaksi markkinoilla. Ja haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että agrivaliokunta ja Euroopan parlamentti törmäävät suunnattomaan tehtävään piakkoin, kun puhutaan suorista tuista. Ja sen takia haluaisin kiittää edustaja Jaria, kun hän on tarttunut myös tähän. Edustaja Hausling. Puheenjohtaja, jos sallitte esittää muutaman yleisuuntaisen kommentin. Me emme oikein pääse tässä enää eteenpäin, kun kaikkea vain toistellaan. Se, että sanotaan, että viljelijöille menee huonosti, tarvitaan lisää rahaa. No muillekin, muillakin maatalousalalla toimivilla menee huonosti, eikä tämä riitä perusteluksi 53 miljardia, jota käytämme YMP, no, siitä saamme kuulla, että me käytämme niitä oikealla tavalla. No onhan tämä tottakin. Ja siksi meidän täytyy loppujen lopuksi päättää, haluammeko, että politiikkamme edistää tuloa, tulon luomista vai mikä on perustelumme YMPlle? Eli se, että tässä arvostetaan viljelyiden yhteiskunnallista roolia. On myös on kuitenkin hankala perustella, miksi juuri maatalous tarvitsee lisärahaa. On myös muita aloja, jotka ovat kriisissä. muuta tiettyjä suorituksia alalla tehdä, niin tästä on pidettävä kiinni. On kuitenkin vaikea myös sanoa, että kaiken pitää pysyä ennallaan. 300 euroa jokaiselle hehtaarille, ja sanotaan, että tämä edistää tuulomuodostumista. No tämä ei oikein oikeuta aina toimintaa, ja tämä on aika huono argumentti, jos haluamme puolustaa YMP-budjettiamme. Meidän, me tarvitsemme entistä parempia perusteluita ja siksi meidän on yhdessä taisteltava budjetin puolesta, mutta se, että sanotaan, että kaikki on hyvin, tarvitaan rahaa jatkossakin, koska ennenkin rahaa saatiin, tämä ei riitä. On olemassa kriisejä, kuten sanottiin, joihin todella tarvitaan varoja, esimerkiksi maissa, joihin Venäjän kauppasaarto on vaikuttanut, mutta olemme saaneet aika vähän aikaa näillä tuilla. Ja kun keskustelemme rahasta. Emme saa unohtaa yön YMPn suurinta virhettä, joka liittyy VIN markkinajärjestelyyn. Meidän on edelleen pohdittava markkinajärjestystä. Meidän täytyy pohtia markkinajärjestelyä. On katsottava, mitä markkinoilla tapahtuu. Tuot, joita tarjoamme esimerkiksi maitoalalle, eivät tule perille. tai kukaan ei välttämättä niitä halua, koska se lisää yrityksen velkoja entisestään, joten tarvitaan uudenlaisia puolustautumiskeinoja. Muuten viljelijät kärsivät jatkossakin ja kriisit vain jatkuvat. Voorzitter. Edustaja Schreier. Voorzitter, ik wil eigenlijk verder gaan met hetgene, het, het werkbezoek wat u hebt gebracht. Puheenjohtaja, haluaisin mennä vähän pitemmällekin. Jatkaa siitä, mitä Hollannissa näimme. Siellä on paljon yrityksiä, jotka ovat panostaneet investoin, innovaatioihin, mutta perhetilat vientialat eivät tätä juuri näe. Ja 10 prosenttia maitotiloista eivät hyväksy näistä panoksista, eivät myöskään sikatilat. Eli perhetilat eivät hyödy maataloustuista erityisesti. täytyy keskustella siitä, pitääkö varojen mennä viljelijöille vai suuryrityksille. Ja haluaisin jonkunlaisen vastauksen kysymykseen. annammeko vetovastuun ympäristövaliokunnalle ja muille? Aikaisemmin minun maassa tapahtui sellaista, että resursseja siirtyi maataloudelta ympäristöpuolelle. Rauha oli tärkeää Euroopalle toisen jälkeen, mutta myöskin elintarvikehuoltokysymys oli tärkeä. Tämä liittyy Jaarin lausuntaan. Meidän täytyy käydä laajempaa keskustelua Euroopassa tästä. Tämä on jotain, josta pitäisi pohjaa meidän valiokunnassa sisäisesti, vaan me tarvitsemme laajempia keskusteluja sitten ilmastosopimus. Sitäkin meidän valiokunnassa täytyy miettiä. Meidän täytyy yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa keskustella näistä kysymyksistä. Meidän täytyy miettiä, mitä seurauksia tällä maanviljelyllä. Dorfman. Edustaja Torfman. Kiitos puheenjohtaja aika erikoista. Nyt joudun sanomaan, että Häusling, Häusling oli pitkälti oikeassa. Hän ei tapahdu kovinkaan usein. Hän on oikeastaan, kun hän sanoi, että ei riitä. Tai siis ehkä meidän täytyy todella puolustaa nykyistä budjettiamme ja nykyisiä välineitämme. Ja puolivälin arvioinnissa ehkä meidän pitää nyt todella alkaa katsoa, toimivatko mekanismimme ja budjettimme ja toteuttavatko tällaiset mekanismit tehokasta maatalouspolitiikkaa. Markkinatoimenpiteitä on purettu hyvin pitkälti ja maatalouspolitiikka on oikeastaan enää pelkkää viljelyalan sidottua varojen jakoa. Eli jos viljelyala on paljon, silloin tukea saa paljon ja toisinpäin. hankalissa tilanteissa, mutta myös muutenkin. Meidän pitäisi kuitenkin harjoittaa aktiivista maatalouspolitiikkaa, mutta meillä ei ole oikeastaan enää toimivia välineitä tähän. Peter Jarp puhui ykköspilarista, ja kakkospilarissa ei varaa enää oikeastaan ole lainkaan, jos syntyy kriisitilanteita. Tällainen passiivi, passiivinen politiikka, jota nyt harjoitetaan, ei oikeastaan enää voi vastata oikealla tavalla hankalin tilanteisiin vapailla markkinoilla. Ja tämä tulee aiheuttamaan kriti- kritiikkiä. Täytyy ymmärtää, että nämä 50 miljardia käytetään oikein. Siis Alberde sanoi, että tämä on budjetista kuitenkin aika pieni osa, mutta kuluttajat eivät, eivät välttämättä näe asiaa näin. On katsottava, mihin tukirahat päätyvät, usein ehkä entistä enemmän maanomistajille – erittäin suurille investointirahastoille, jotka ostavat maata ja saavat tätä kautta tuloja. Joten tätä on todella pohdittava. Rahat pitää pelastaa ja siihen tarvitaan oikeanlaisia toimia. Heisler, panie dyrektorze, jeśli można prosić, to bardzo proszę. Johtaja Heisler, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, että saimme puheenvuoron. Puhumme lyhyesti tästä tärkeästä aiheesta. Mietin teistä niitä päähuolia, jotka mekin näemme tässä puolivälin tarkastuksessa. Mutta varmasti ymmärrätte, että EU-budjetin prioriteeteista keskustellaan laajemminkin. Äskettäiset geopoliittiset tapahtumat ovat asettaneet paljon paineita EU-budjetin budjetin nykyrakenteelle. Meiltä tulee tiedonantoa, josta parlamentissa keskustellaan myöhemmin tänä vuonna. Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä päätetty, mutta varmasti vuoden jälkipuolella. Tässä uudelleenarvioissa tarkastellaan prioriteetteja, sitä mihin suuntaan EU-budjetin pitäisi minne sitä pitäisi ohjata. Ja nykykysymyksiä. Pakolaiskriisi mainitseminen on varmaan välttämätöntä. Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehityksessä on rahoittava viesti yhteiselle maatalouspolitiikalle näitä etukäteen päätettyjä maakohtaisia osuuksia ei avata. Eli otsakeen kaksi yhteisen maatalouspolitiikan varoja ei ohjata muuhun käyttöön. Tämän viestin tärkeys on siinä, että se takaa vakautta tämä keskiaikavälin arviointi luo siis vakautta, mutta me tarkastelemme myös otsakkeen kaksi menoja myös laadullisesti. Jotkut jäsenet ovat maininneet, että ilmastovaltavirtaistaminen ja ympäristön monimuotoisuus ovat erittäin korkealla EUn agendalla. Ja tiedät, että 20 prosenttia EUn budjetista on korvamerkitty merkitty ilmastomenoille. Uusi maatalouspolitiikka on osa tätä 20 prosentin korvan merkittyä summaa. Tärkeä osa. Ja tässä tiedonannossamme meidän täytyy kyetä osoittamaan, että näin me käytämme tehokkaasti yhteisen maatalouspolitiikan varoja tullaan myös käymään yleisemmän keskustelun, keskustelun tuloskeskeisestä budjetoinnista. Toisaalta tilintarkastustuomioistuimen kannanotot ja toisaalta teidän vastuuvapauskeskustelunne ohjaavat keskustelua tähän EUn varankäytön vaikutukset täytyy koittaa osoittamaan – Hoganin yksinkertaisagenda on erittäin korkealla täällä. Meidän täytyy löytää keinoja vähentää e- yhteisen maatalouspolitiikan raskasta byrokratiaa. 2013 uudistusta. Tiedätte, että joukko delegoituja säädöksiä, täytäntöönpanosäädöksiä ehdotetaan, mutta komissio pyrkii yksinkertaistamaan asioita laajemminkin rahoitusasetukseen uudistamisen myötä. Tämä koskee kaikkia menoluokkia ja ainoastaan maatalousmenoja. Lopuksi keskustelussa on tullut ilmeiseksi se, mitä nyt mainitsin, tämä keskivälin tarkastelu kytkeytyy ehdotukseen, joka 2017 lopulla täytyy tehdä. Komission täytyy tehdä ehdotus uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Ja 2018 alkavat keskustelut on varmasti politiikkakeskusteluja, ainoastaan maatalouspolitiikkakeskusteluja, kaikkia menoihin liittyviä kysymyksiä otetaan keskusteluun. Ja varmasti meillä on laajempi keskustelu ennen kuin 2021-2028 monivuotinen rahoituskeskus hyväksytään. Kiitos. Tak, jakie są relacje, panie dyrektorze, między... Kiitos. Hyvä johtaja. Mitkä ovat suhteet tällä hetkellä mm, YMPn ja määrärahojen kanssa? Mutta ei tämä nyt tullut ihan selväksi ihan meille kaikille. Kansalliset tuet siis. Mówimy, jaka sytuacja w rolnictwie. Tämä on erityisen tärkeä teema, koska mehän puhumme maanviljelyksestä ja toivomme, että lisää protesteja olisi tulossa heidän taholtaan, koska tilanne ei ole laisinkaan tyydyttävä. Tämä on asia, jota pitää tutkia, siihen pitää paneutua ja tämän lisäksi on lukuisia muita haasteita edessämme. Edustaja Jaar esityksessään sanoi, että meidän pitää jo tänä päivänä pystyä hallinnoimaan kriisitilanne, saada vakautusta, saada tilannetta vakautettua, eikä, eikä vain lykätä keskustelua aina tulevaisuuteen. Kyllä meidän täytyy tietää, miten me tulevaisuudessa toimimme, mutta meidän täytyy keskittää keskustelu nykyisyyteen eikä lähteä tekemään muita tulevia analyysejä. Meidän pitää olla myös vakuuttuneita siitä, miten me voimme vakuuttaa muut meidän ministerimme jotka toimivat jäsenvaltioissa. Miten voimme vakuuttaa muut edustajat, poliittiset intressiryhmät, jotta voidaan luoda suotuisa ilmapiiri ja jotta maanviljelijät eivät kääntyisi ainoastaan vain meidän puoleen. Totta kai se on loogista, mutta totta kai me kunnioitamme heitä arvostamme heitä suuresti, mutta maanviljoiden pitäisi pystyä kääntyä myös muiden tahojen, muiden meppien puoleen. Ja ettei tässä olisi kyse vain YMPstä, on kyse ympäristöstä, ilmastosta, alueellisesta kehityksestä. Näin ollen nämä ovat kaikki sektoreita, joilla on paljon laajempi, laajempi ulottuvuus. Ja meidän täytyy ajatella myös ulkoista tilannetta. Emme me voi vain yksinkertaisesti keskittää siihen, keskittyä siihen, mitä tapahtuu YMPn tiimoilta. Meidän pitää suunnata katseemme myös maailmanmarkkinoille, koska kyllähän maailmanmarkkinatilanne vaikuttaa paljon meidän tilanteemme. Meillä on ylijäämää markkinoilla näistä tuotteista, se tullaan toteamaan rankasti lähivuosina esimerkiksi Brasiliasta, Argentiinasta ja Uudesta Seelannista tai Australiasta, jotka kehittyvät erittäin voimakkaasti ja kehittävät maataloustuotantoa voimallisesti. Me kaikki tiedämme, että sen jälkeen kun talous on lähtenyt luisumaan alamäkeen, niin on vaikeata hyvin vaikeata korjata suuntaa. Eli jos me lähdemme nyt nykyaikaistamaan, miten me löydämme hyvän eurooppalaisen mallin maanviljelyksellemme. Se on meidän tehtävämme. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Ja nyt sanon, että tarkistusta jättämisen määräaika on 29. huhtikuuta. Edustaja Jaarille vielä puheenvuoro. Pari lyhyttä kommenttia vain. Kiitoksia huomioista kollegoilta. Mietintö ei ole vielä valmis joten odotan innolla seuraavaa varjojen tapaamista ja tuolla meillä on myös tarkistukset, joita voimme lähteä työstämään. Kyllä tähän varmasti saadaan myös mukaan tämä maaseutualueiden rooli. Sitten pilarit, meidän on pidettävä niistä kiinni kohdat yhdestä viiteen ovat hieman sellaisia, että haluamme selittää maatalouspolitiikkaa muille parlamentin kollegoillemme. Haluamme käyttää talousarviotamme vastuullisesti ja siihen on jo tehtykin leikkauksia. Eli meillä on hyviä uutisia budjettivaliokunnan jäsenille hieman mainostamme tässä itseämme niin sanotusti lyhyesti, mutta kuitenkin näissä viidessä kohdassa. Kohta 16 on olemassa asioita, joihin varoja ei tarvita, eli byrokratian purkaminen esimerkiksi. Tämä olisi hyödyksi kaikille. Yksi asia on vielä hankala. Kuten eilen jo sanoin, olemme yksimielisiä eri yksimielisyydessämme sen suhteen, miten maatalouspolitiikkaa harjoitetaan tulevaisuudessa, mitä halutaan tehdä paremmin. Ajatuksia on paljon. No, aikaa kaiken käsittelyyn ei enää ole, mutta välitän tämän viestin tässä nyt vielä puheenjohtajalle ja koordinaattoreille – Eli meidän täytyy käydä keskustelua maatalouspolitiikan tulevaisuudesta, mutta tähän tarvitaan todella paljon aikaa. Jos nyt aloittaisimme tämän keskustelun, niin se ei onnistuisi ja pyytäisin kollegoita ja myös budjettivaliokunnan kollegoita osoittamaan yhtenäisyyttä. Muuten ajaudumme epätoivoisesti eron toisistamme. Toivottavasti puheenjohtajalle Tulee tässä nyt mieleen jotakin siitä, millä aikataululla tätä keskustelua voidaan käydä. En itsekään ole tilanteeseen tyytyväinen. Meidän on kuitenkin pitäydyttävä nyt mietinnössä ja lähetettävä lausunnollemme selkeä viesti budjettivaliokuntaan siitä, mitä itse toivomme. Meidän pitää olla kuitenkin myös realistisia. Kaikkia ei voida saada. Eli monet asiat kuulostavat hyvältä, mutta eivät ole toteuttamis kelpoisia. Joten vielä pyydän todella, että toimimme ja vedämme tässä yhtä kyyttä. Näin voimme saada aikaan tuloksia. Kiitos paljon. Olemme samaa mieltä kanssanne. Olemme tukenanne ja me tulemme viimeistelemään tämän kohdan ja me tapaamme maanantaina kello 15 tässä kuulemistilaisuudessa kahta asiantuntijaa kuulemassa. Pyydän teitä olemaan monilukuisena läsnä. Nyt parin minuutin tekninen tauko. Pari minuutin tekninen tauko ja sen jälkeen koordinaattoreiden kokous.